mietintöjä valiokuntiin ja nämä nimitykset julkistetaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Ja jos näihin ei tule mitään huomioita, niin nämä nimitykset vahvistetaan.